Seuraava kohta. Tsekin viranomaiset ovat kertoneet, että edustaja Wojciech Minar tulee korvaamaan edustaja Jiri Havelin 23. heinäkuuta alkaen. Tervetuloa uudelle jäsenelle. Kapleen 3, kohdan 2 mukaan. Jos hän on allekirjoittanut, anteeksi, Niin puhun lähempänä mikrofonia, niin kuuluu paremmin. Tässä on siis virallinen ilmoitus kyseessä pöytäkirjaan merkittäväksi, että hän on ilmoittanut, että hänellä ei ole mitään epäsopivuutta ottaa vastaan virkaa Euroopan parlamentissa. Hän ottaa vastaan parlamenttipaikkansa ja kaikki siihen liittyvät oikeudet ja niin tämä johtuu tästä elektroniikasta. Sitten Viktor Uspachikilsta olen saanut pyynnön, että häntä tuettaisiin, hänen parlamentaarista koskemattomuutta tuettaisiin Vilnan äh, käräjäoikeuden edessä. Sitten S- ja D-ryhmästä olen saanut listan nimityksistä valiokuntiin Tämä lista on nähtävillä ja se merkitään pöytäkirjaan.